Chiedo ai colleghi di prendere posto. Kollegat, käykää paikoillenne. Niin sitten voimme jatkaa täysistuntoa. Tervetuloa korkea edustaja Mogherini. Haluaisin ilmoittaa, että ei ole tullut mitään pyyntöä äänestä oikeu- oikaisuista, joista ilmoitettiin eilen. Eli kaikki nämä oikaisut on katsottu hyväksytyiksi. Sitten jatkamme esityslistalla. Eli korkean edustajan julkilausuma